Mulla on yksi ilmoitusasia. Ja puhemies totesi tämän jo istunnon aluksi. Bonanon ja Myken pyyntö on hyväksytty, nimittäin heitä vastaan